Hyvät naiset ja herrat, me siirrymme nyt äänestämään ja äänestys on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen tuohon juhlaistuntoomme asti, joka pidetään 15 minuutin kuluttua ja toinen osa tuon juhlaistunnon jälkeen. Siirrymme äänestämään koheesiopolitiikkaa koskevasta mietinnöstä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sen jälkeen Omar J. mietintö syrjäisimpien alueiden potentiaalin optimoiminen, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty siirrymme äänestämään. Niin. No, zum Bericht Teura. Teura, mietintö. Ainoa äänestys, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi Debakkerin mietintö ja puheenvuoro on esittelijällä. Herra Debakker, olkaa hyvä. ALDE-ryhmän puolesta haluaisin pyytää, että tämä äänestys siirrettäisiin 177 säännön mukaisesti huhtikuun osa täysistuntoon. Kiitokset. Ja nyt pyydän yhden puoltavan puheenvuoron. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron tämän esityksen puolesta?